Hyvät naiset ja herrat, eilisen istunnon pöytäkirja on jo saatavissa. Onko kommentteja eilisestä istunnosta? En näe kommentteja, joten näin ollen pöytäkirjat on hyväksytty. Ja esityslistan mukaan on kyselytunti, jossa on komission puheenjohtajan mukana. Tunnette varmasti tämän keskustelun säännöt. Meillä ei ole mitään erityisaihetta ensimmäisen puolituntisen